Mando sus asientos. kaapa. El acta de la sesión de ayer. Eilinen pöytäkirja on hyväksytty ja jaossa, ja se kukaan vastusta. Pöytäkirja on hyväksytty. Ensimmäisenä kohtana meillä on neuvoston ja komission julkilausumat liittyen ydinturvallisuuteen Euroopassa Japanin onnettomuuden jälkeen. Neuvoston puolesta puhuu Rova Jöri. Bien. No niin, hyvät naiset ja herrat, me olemme jo tämän spektaakkelin panneet merkille. Ja jos ne olisitte ystävällisiä, että täysistunto sujuisi asianmukaisesti, että voisitte mennä paikoillenne ja, ja luopuisitte nyt käyttämästä näitä visuaalisia osatekijöitä, jotka eivät kuulu täysistuntoon. Señora Giori, tiene usted la palabra. No niin, olkaa hyvä puheenjohtajavaltion edustaja. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin todeta, miten kiitollinen olen siitä, että voimme jatkaa tätä viime kuukautena aloitettu keskustelu nyt jatkuu. Tämä osoittaa, miten vakavasti tutustu paneudumme tähän. Osoitamme myös, miten vastuullisesti me olemme suhtautuneet tähän vakavaan tilanteeseen Japanissa. Toimielimet Euroopan unionissa totta kai kantavat huolta tästä asianmukaisesti. Haluaisin myös todeta, että me olemme valmiita antamaan jatkuvasti tukea japanilaisille, olipa kyse sitten humanitaarisesta avusta tai ydinvoima-asiantuntijuudesta. Euroopan neuvosto teki tämän aivan selväksi 25. maaliskuuta. Haluaisin vielä kerran myös tähdentää sitä, että puheenjohtajavaltio Unkari toimi viivytyksettä, varsinkin kun on kyse ydin riskistä. Ensinnäkin haluaisin hälventää sellaiset äh, huolenaiheet, joita yleisöllä saattaa olla ydinturvallisuuteen liittyen. Nimittäin Euroopan unioni mukaan olisi vasta heräämässä tällaisen riskin ulkoisen uhan vuoksi, mikään ei voisi olla kauempana todellisuudesta. Me olemme jo valmistautuneet tähän aikoja sitten. Meillä on jo 25 vuotta vanhat oikeudelliset puitteet. Niihin olemme viitanneet aikaisemminkin. 2009 saimme myös ydinturvallisuusdirektiivin hyväksytyksi. Toisaalta ydinvoimaturvallisuus on myös jatkuva prosessi me siinä totta kai muokkaamme määräyksiä ja sääntöjä pitkin matkaa, otamme vaarin tapahtuneista, kuten Fukushiman tapahtumasta, ja totta kai mietimme myös laitosten turvallisuutta. Maaliskuussa Euroopan neuvosto vahvisti kokouksessaan, että Euroopan unionin pitäisi vastata tilanteeseen tehdä tarkastuksia ja paikan päällä selvittää turvallisuuspuitteita, luoda myös kunnon sääntöpuitteet. Tällainen monen linjan lähestymistapa on johtanut siihen, että olemme ensinnäkin tehneet niin kutsuttuja stressitestejä, eli arvioineet riskejä. Meidän pitäisi tätä totta kai myös viimeaikaisessa tapahtumien valossa kehittää, käyttää kaikkia käytettävissä olevaa asiantuntemusta. Meillä on myös ydinturvallisuussääntelyryhmä. Meillä on myös riippumattomia kansallisia asiantuntijoita. Ja näiden yhteistyön ansiosta varmasti koko puolivälin mennessä olemme pystyneet jo lyömään lukkoon määräykset ja kesällä viimeistään voimme aloittaa varsinaisen arvion. Tässä on paljon osa eri tekijöitä mukana. Myös ala on miettinyt turvallisuutta ja nyt varmasti voidaan jo ennen vuoden loppua miettiä, mitä opetuksia tästä on tehty saatavissa. Ensimmäiset testit julkaistaan aikanaan niin, että komissio ja myös yleisö saa tutustua niihin. Myöhemmin sitten vielä arvioidaan stressitestejä loppuvuuteen mennessä. Jo aikaisemmin Euroopan neuvosto pyysi, että komissio tarjoaisi oikeudellisia ja sääntelypuitteita ydinvoimaloita varten, pyysi, että komissio tekisi ehdotuksia parannuksista, jos niitä pidetään tarpeellisina. Tällä välin meidän pitäisi kuitenkin jatkaa työtä muutenkin jo aloitetun pohjalta ja myös käsitellä lainsäädäntöesityksiä radioaktiivisen jätteen osalta. Turvallisuusmääräykset pitäisi lyödä lukkoon siten, että ne kattavat ydinvoimaloiden koko nelikaaren. Ensinnäkin meidän pitäisi kääntyä myös Euroopan unionin ulkopuolisten maiden puoleen, että ne tulisivat mukaan tähän tarkasteluun niin, että kaikkia turvallisuusstandardeja selvitettäisiin myös heillä. Tämä ei tietenkään rajoitu pelkästään ydinvoimaan. Olipa sitten energialähteen merkitys mikä tahansa, turvallisuudesta ei kuitenkaan voi tinkiä. Nimittäin äh, huoltovarmuus ei saa mennä yli kansanterveyden tai ympäristön. Me olemme siis arvioineet tilannetta Euroopassa, muun muassa sitä, miten energiamuotoja voitaisiin sekoittaa ja monipuolistaa. Tämä on totta kai kunkin jäsenvaltion oma riippumaton päätös. Tämä tilanne on muuttumaton. Tämä kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan. Me olemme kuitenkin päässeet eteenpäin yhteisissä tavoitteissa ja voimme myös luoda latua yhteisille tavoitteille jatkossakin. Myöhemmin ruvemme tarkastelemaan 2050 energiatiekarttaa. Me mietimme eri energialähteitä niin, että voimme myös selvityä ilmastonmuutostavoitteista ja sitoumuksista Tämän lisäksi meidän täytyy energiapolitiikan ja huoltovarmuuden ja kestävyyden tavoitteet saavuttaa, kuten myös tavoitteet kilpailukyvyssä. Jäsenvaltioiden valinnat ovat tietenkin itsenäisiä, mutta jäsenvaltioiden päätökset ja valinnat ovat kytköksissä myös toisiinsa. Siksi me tarvitsemme yhteisen käsityksen siitä, minkälaisen energiapolitiikan pitäisi olla, mitä se merkitsee myös ajatellen hintoja, investointeja ja sääntelyä. Ydinenergia tarjoaa noin kolmanneksen energiatuotannosta. 13 jäsenvaltio on valinnut tämän ja ne eivät voi ydinvoimalata noin vain sulkea välittömästi ilman, että se voidaan korvata toisella. Muutkin jäsenvaltiot miettivät vaihtoehtoisia energialähteitä meidän täytyy miettiä myös verkostojen hyväksikäyttöä. Puheenjohtajavaltio aikoo järjestää toukokuussa ministeritapaamisen. Siellä keskustellaan seikkaperäisesti myös näistä aiheista. Lopuksi viimeisenä, mutta ei vähimpänä mainitsisin sen, että meidän täytyy myös viestiä tästä kansalaisille eri olettamuksista, eri hyödyistä ja haitoistakin, joita eri energiavalinnoilla varmasti tämän päivän keskustelu osallistuu myös tähän harkintaan. Yes. Kiitoksia kovasti Rova Jöri. Sitten puheenvuoron saa komission jäsen Oettinger. Puhemies, ministeri Göri arvoisat naiset ja herrat, hyvät edustajat. Järkyttävä järjestys 11.3. Siitä syntynyt tsunami ja sitten ydinvoimala on, onnettomuus. Tänä päivänä emme vielä pysty sanomaan, miten tilanne tulee kehittymään ydinvoimalassa. Totta kai nämä ovat kaikki turvallisuuskysymyksiä, energiakysymyksiä, taloudellisia kysymyksiä Euroopan unionissa ja ulkopuolella. Siksi jo 11.3. kutsuin korkean tason ryhmän koolle. 15.3. kokoonnuimme. Siellä oli energiatalouden edustajia ja me valmistelimme myös Eurooppa-neuvoston kokousta, joka pidettiin muutama päivä sitten. Tässä vaadittiin, että pidetään stressi-testi ja turvallisuustarkastuksia, jotka ja siitä lähtien me olemme tehneet työtä tämän eteen. Pääosasto, minä ja muut valmistelemme näinä päivinä kriteeriluetteloa ja ennen kuin siitä tehdään päätös, niin te tulette sen saamaan. Ja siitä tiedotetaan myös julkisuuteen. Siinä puhutaan maanjäristyksistä ja ydinvoimaloista ja sitten puhutaan myös tulvavaarasta muun muassa Atlantin läheisyydessä. Puhutaan myös siitä, miten jäähdytysjärjestelmän toimivuus voidaan taata, miten ähm, voidaan saada aikaiseksi sähköä hätätilanteessa, sitten terrori-iskut, äh, kybervaarat, ja esimerkiksi lentokoneen putoaminen ydinvoimalaan on yksi tarkastelun kohde. Me oletamme, että Ensrekin kokouksessa toukokuussa tullaan neuvottelemaan näistä asioista ne tullaan saattamaan päätökseen ja sitten vuoden loppuun mennessä voimme laajasti tarkastella näitä uusia turvallisuus mm, määräyksiä. 143 ydinvoimala tulee osallistumaan tähän. Me olemme ottaneet yhteyttä myös Venäjän ja Ukrainan hallituksiin ja tulemme myös ottamaan yhteyttä Sveitsiin ja Armeniaan. Ja mm, keskustelu myös maiden kanssa, jotka suunnittelevat rakentavansa ydinvoimaloita, kuten Turkki ja Valko-Venäjä. Kaikkein tärkeintä on turvallisuuskriteerit niin, että turvallisuustarkastuksia voidaan tehdä myös naapurivaltioissa. me tiedämme, että energiamiksin vastuu, energiatekniikan vastuu ja vastuu ydinvoimaloista muista tekniikoista on jäsenvaltioilla. Ja jo viime päivinä on nähnyt, että nähty, että jäsenvaltiot haluavat pitää kiinni näistä toimivaltuuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tehdään päätöksiä, niin se tulee pysymään jäsenvaltiotasolla, kun tarkastellaan oikeusperustaa. Mutta kun puhutaan turvallisuustarkastuksista, johon kaikki osallistuvat, niin se tulee olevan suuri yhteinen kriittinen tekijä kaikille jäsenvaltioille, riippumatta siitä, käyttävätkö ne ydinenergiaa vai ei Ranskassa 76 prosenttia sähköstä tulee ydinenergiasta, Itävallasta esimerkiksi 0 prosenttia, Saksassa pohditaan ydinvoimaloiden sulkemista, Puola, Italia pohtivat sitä, investoidaanko nyt uudestaan ydinenergiaan. Turvallisuustarkastuksen ohella myös kiinnitämme huomiota sitä, että ydinturvallisuusdirektiivi saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön. On, pitäisi arvioida tätä turvallisuusdirektiiviä. Me haluamme nyt käsitellä sitä aikaisemmin. Me haluamme, että vuoden loppuun mennessä jo pohdittaisiin sitä, miten direktiiviä voidaan vahvistaa, koska nythän puhutaan vasta muodollisuuksista tällä hetkellä. Haluaisin viitata tässä myös ehdotuksiin koskien ydinjätettä. Komissio on ne antanut parlamentille ja neuvostolle. Tätä kautta voidaan ottaa myös yhteisiä askeleita, mitä korkeimpaan mahdollisuuden turvallisuuteen tulee. Me tiedämme, että turvallisuustarkastukset äh, äh, ovat äh, vapaaehtoisia. Tämä on taktista. Kun arvioidaan standardeja ja turvallisuutta ja äh, toimenpiteitä, niin jäsenvaltioiden täytyy sitten soveltaa sitä omissa maissaan omien ydinvoimaloiden kohdalla. Tulen kertomaan teille toukokuusta enemmän, kun on saatu luonnos stressitesteistä. Kiitos. Tarjo. Kiitoksia. Sitten seuraavasta poliittista ryhmien puolesta puhuvat. Kahden minuutin ajan puhuu kansanpuolen puolesta edustaja Wortman Kohl. Eh, namens mijn fractie wil ik graag commissaris Oettinger. Kiitoksia puhemies. Ryhmäni nimissä haluan ensin kiittää komission jäsentä Oettingeria siitä, että tässä kysymyksessä ydinturvallisuudessa on reagoitu välittömästi silloin, kun Japanin katastrofi syntyi. Se on tärkeää kaikille kansalaisillemme, kuten tiedämme kaikki. Tämä Japanin katastrofi osoittaa, että ydinturvallisuuden alalla on tarpeen muuttaa sääntelyämme. Ja neuvostolla ja komissiolla on erittäin tärkeä rooli tässä tehtävässä. Me riipumme toisista, me olemme riippuvaisia toisistamme ydinturvallisuuden alalla. Me tarvitsemme testejä Euroopan tasolla ja tällä hetkellä laitokset, niillä on yhteiset kriteerit ja me tarvitsemme julkista raporttia näistä asioista ja että nämä testit ja niissä tulevat asiat julkistetaan. Tarvitaan harmonisoitua lähestymistapaa jäsenmaiden kanssa. Ja jos nämä laitokset eivät läpäise testiä, niin toivoisimme, että on selkeä sitoumus siihen, että jäsenmaa ryhtyy välittömästi toimiin silloin, kun ongelma on havaittu. Ja tällä tavalla voidaan sulkea sitten lopullisesti nämä vialliset laitokset. Tämä on tärkeää myös rajojen lähellä olevien laitosten kannalta. Ne ovat todellakin tärkeitä EUn koko turvallisuuden kannalta. Meidän täytyy todellakin toimia tarmokkaasti ja kartoittaa riskit. Ydinvoima on energialähde, jonka riskit on kartoitettava tarkkaan. Me tarvitsemme energiaa ja sähköä ja me tarvitsemme energiaa, joka ottaa huomioon puhtaan energian tuottamisen, joka on vapaata hiilidioksidipäästöistä. Me tarvitsemme sellaista energiapolitiikkaa, joka keskittyy myös uusiutuviin energiavaroihin. Kiitoksia. Kiitoksia ST-ryhmän puolesta. Kahden minuutin ajan edustaja Ulfskog. Kiitos herra puhemies. Kiitos herra komission jäsen. Ydinvoima on energialähde, joka eroaa muista Hyvin lyhyessä ajassa voi syntyä äärimmäisiä vahinkoja maille, ihmisille ja tuleville sukupolville. Tästä syystä olen iloinen, että näin pitkälle on laaja yhteisymmärrys ydinvoiman ja turvallisuuskysymyksistä täällä parlamentissakin. Minä toivon, että tämä johtaa selkeisiin, laajoihin yhteisiin päätöksiin täällä parlamentissa. Ydinvoimaa ei voida säännellä ja valvoa pelkästään kansallisella tasolla ydinvoima ei tunnusta kansallisia rajoja, mutta ei edes eurooppalaisia rajoja. Siksi turvallisuuskeskustelun ja työn täytyy sisältää myös hyvin laajan asialista. On tärkeää, että me teemme mahdollisimman yksimielisen päätöksen parlamentissa, niin että kerrankin mietimme, että vaikka me olemme erilaisia käsityksistämme ydinvoimasta, mutta nyt kerrankin on kyseessä yhteisestä edusta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, siis turvallisuusnäkökohdasta. Pitkällä aikavälillä tilanne on täysin kestämätön, kun ajatellaan nykyistä energiahuoltoamme. Ei ole riittävästi monipuolistettu energiasekoitusta. Sijoitukset uusiutuviin energialähteisiin tai tehostamiseen ei ole riittävän pitkälle mennyt. Nyt tarvitaan kokonaan paradigman muutosta energiapolitiikasta, mutta se ei nyt liity tähän päätöslauselmaan tietenkään. Tässä on vain alku uudelle alulle meidän energiajärjestelmissämme, että päästään kestävään suuntaan. Totta kai meillä täytyy olla valmiutta myös sellaiselle strategialle, joka pikkuhiljaa siirtyy pois ydinvoiman käytöstä lähitulevaisuudessa ja ehkä jossain muualla puolestaan pidemmällä aikavälillä. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti Rova Ulfskog alde puolesta. Puolentoista minuutin ajan edustaja Eek. Thank you, Chair. Uh, the tragic events in Japan has not only... Kiitoksia puhemies. Nämä traagiset tapahtumat Japanissa eivät ole saaneet meitä kiinnittämään huomiota ainoastaan Japanin ydinvoimaloihin, vaan meidän täytyy katsoa myös omia laitoksiamme. EUn maat ovat äh, hyvin huolestuneita siitä, mitä täällä Euroopassa nyt tapahtuu, ja siksi on tärkeää, että EUlla on kattava lähestymistapa ydinturvallisuutta ajatellen Liberaalidemokraattien näkemys on se, että tämänhetkinen tilanne ja nämä testit ovat liian heikkoja. Me emme voi luottaa ainoastaan teknologiaan. Meidän täytyy olla valmiita vastaamaan moniin muotoisiin katastrofeihin. Ja tämä on erittäin tärkeää, että meillä on yhteiset kriteerit, jotka ovat sitovia ja avoimia ja näitä asioita ei voida jättää ainoastaan kansalliselle tasolle ja hallitusten päätettäväksi. Me tarvitsemme riippumattomia asiantuntijoita, avoimuutta ja kaikki nämä tiedot täytyy olla julkisia ja komission täytyy valvoa ja sitten täytyy katsoa myös vaihtoehtoisia teknologioita. Meidän täytyy myös tarkistaa ydinturvallisuuslainsäädäntöä ja asettaa tiettyjä keskitettyjä vaatimuksia. Tämä on ei, ainoastaan, ei ole ainoastaan komission vastuulla, myös, vaan myös neuvoston pitää kantaa siinä vastuunsa. On tärkeää, että olemme tässä ottamassa huomioon myös energiatehokkuuden ja vaihtoehtoiset energiamuodot ja asettaa sitovia tavoitteita. Kiitoksia edustaja Eek Vihreän ryhmän puolesta kahden minuutin kahden puolen minuutin ajan edustaja Harms. Kiitos puhemies herra Öttinger. Tehän tiedätte, että epäilen teidän stressitestejänne. Sano lyhyesti miksi. Mielestäni ei ole hyvä, että nämä kriteerit ja arvioinnit annetaan kansallisten viranomaisten käsiin, valvontatahojen käsiin, jotka tähänkin asti ovat olleet vastuussa ydinvoimaloiden valvonnasta. Tässä sitten ihmiset keskenään äh, antavat toisillensa lupia siitä, että ydinvoimalat ovat turvallisia? Vai uskotteko te todellakin, että kansalliset valvontaviranomaiset nyt sitten yhtäkkiä äh, pääsevät siihen tulokseen, että he ovat tehneet huonoa työtä? Tätäpä en usko. Ja herra Oettinger, te ette myöskään ole kertoneet, kuinka te aiotte taata sen, että nyt riippuu riippumattomuus olisikin tärkeä asia. Ja sitten stressitestien vapaaehtoisuus on todiste siitä, että me emme voi ottaa niitä niin vakavasti kuin me oikeastaan haluaisimme ja kuin meidän pitäisi, mutta täytyisi taata, että riippumat asiantuntijat pääsevät paikan päälle ja täytyisi taata, että tarkastetaan kaikki kaikki, eikä ainoastaan tutkita joitakin papereita, koska tämä on tällainen vanha järjestelmä, joka ei toimi, koska nämä ihmiset tuntevat toisensa jo kymmenien vuosien ajan ja ovat sietäneet myös toistensa virheitä. Me vihreät odotamme, että stressitestit hoidettaisiin niin, että selviää, mitkä ydinvoimalat eivät enää ole hyväksyttävässä käytössä, jotka täytyy sulkea. Ja jos äh, tämä johtaa sensuuriin, niin se on ikään kuin pohja ähm, ydinvoimaloiden lopettamisaikataululle, eli jos puhutaan nyt esimerkiksi vuodesta 2025 Euroopassa. Vielä yksi konkreettinen pyyntö, herra Oettinger. Te olette antaneet paljon haastatteluja viime päivinä ja te olette Saksassa muun muassa sanoneet, että te tiedätte nyt jo tässä vaiheessa, mitkä ydinvoimalat eivät tule selviämään näistä stressitesteistä tai että te tiedätte, mitä ne ovat. Mainitkaa nämä. Jos puhutaan esimerkiksi Fessenheimista, ydinvoimala, joka ei ole kestävä, jos puhutaan tulvista tai maanjäristyksistä, niin mainitkaa nämä riskikandidaatit vihdoinkin nimeltä. Tämä herättäisi luottamusta teidän politiikkaanne. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Harms. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia herra Chichester. Kiitos herra puhemies. Haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajavaltiota ja komissiota lausunnoista hyvin maltillisesta lisä- sisällöstä toisin kuin mitä täällä muuten on ehkä kuultu. Ensinnäkin muistakaamme, että on valtava ero, kun on kyse 50 vuoden ikäisestä ydinreaktorista Japanissa tai uusista valmistella olevista laitoksista Euroopassa. Valtava ero siis. Hyvä on myös muistaa, että on valtava ero siinä, kun Japanissa on omat vaaransa tai miten puolesta Länsi-Euroopassa. Ennen kaikkea meidän täytyy olla aivan varmoja siitä, mitä tapahtui ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin sen miettimiseksi, mitä me teemme ja aiomme tehdä. Uudenaikaiset reaktorit on suunniteltu nyt sellaisiksi, että ne kestävät riskejä – on, se ehkä oli 20-50 vuotta sitten täysin mahdotonta ajatellakaan, koska että Rovaanus oli samaa mieltä kanssani. Kommenttia ohi mikrofonien. That was a rudery off mic and you're... Tämä oli ohi mikrofonien ja nyt viette minun puheaikaanikin, rouva Harms. Nyt on esitetty välikästä luopumista käytöstä, mutta se olisi kyllä Tosin toimimista hätiköidysti ilman tieteellistä näyttöä täytyy tietää ensin, mitä voi tapahtua ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin tai muutoksiin, kun meillä on jo turvallista kulttuuria Euroopassa. Totta kai meidän täytyy vielä vahvistaa tätä turvallisuuskulttuuria, mutta emme saa hätiköidä. Kiitos. Eh, Kiitos herra Chichester. Sitten GUE-ryhmän puolesta yhden minuutin ajan edustaja Vils. Kiitos. Saksassa 250 000 ihmistä protestoi ja olivat sitä mieltä, että ydinvoimasta pitäisi luopua heti ja siirtyä sataprosenttisesti uusiutuviin energiamuotoihin. Fukushiman jälkeen on selvää, ydinvoimaan liittyy riskejä ja siksi ydinturvallisuusstandardien pitäisi olla sitovia. Neuvoston direktiivin vuodelta 2009 siinä otetaan huomioon vain olemassa oleva turvallisuusstandardi jäsenvaltioissa. Me tarvitsemme nyt uudistusta, parlamenttia täytyisi kuulla tässä yhteydessä. Mielestäni monien ryhmien täytyisi tehdä nyt aloite, jossa me vaadimme neuvostolta ja komissiolta, että ne tekevät direktiiviehdotuksen asiasta ja meidän täytyisi olla Euroopan laajuinen suunnitelma, miten ydinvoimasta tullaan luopumaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Vils. EFD-ryhmän puolesta minuutin ajan edustaja Savela. Uh, Mr. Pardon, pardon, Mr. Commissioner, I do agree with what... Herra komission jäsen, minä olen samaa mieltä siitä, mitä on tähän asti sanottu. Ja sitten tämä lykkäysaika näiden sulkemiselle on, kuten herra Chichessä ehdotti, on hyvä asia. Mutta minä haluaisin ehdottaa seuraavaa. Nyt olemme siirtymässä uuteen aikakauteen, uuteen maailmaan ja kaikki nämä luonnon katastrofit, jotka ovat 2000-luvulla olleet, ovat ovat valtavia. Siellä on valtavia tulvia ja tulipaloja. Miten voimme vastata ydinturvallisuushaasteeseen näiden katastrofien valossa? On valtavasti menetetty ihmishenkiä näissä katastrofeissa. Hyvät kollegat, tässä parlamentissa me tuomitsemme rikokset ihmisyyttä vastaan Minusta tällainen voimme ehdottaa tässä nyt uuden tyyppistä rikosta ihmisyyttä vastaan. Se on asia, jota meidän kaikkien pitäisi ajatella, koska tämä on niin suuri uhka yhteiskunnallemme tällä vuosituhannella. Kiitoksia edustaja Savela. Sitten muut puhujat. Ensinnä puolentoista minuutin ajan edustaja Del Castillo. Kiitoksia kovasti herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Syödäksemme, matkustaksemme, hoitamiseksemme sairauksia, muustakin syystä me tarvitsemme energiaa energiaa. Totta kai tulee eri lähteistä aina, joissakin tapauksissa vanhoistakin, ja vedestä, fossiilisista lähteistä ja myös ydinvoimasta, joskus uudenaikaisemmista, kuten uusiutuvista. Ja tämän lisäksi meillä on myös kehittyviä tekniikoita, että saadaan lisää turvallisuutta, enemmän tehokkuutta, kuten uusiutuvissa. Ja sitten on tutkimusta käynnissä, ja vielä sitä ei voida soveltaa kuitenkaan, kuten esimerkiksi hiilen varastoinnissa tai hiilidioksidin varastoinnissa. Kaikki tämä välttämätöntä ihmiselämä, hyvät naiset ja herrat, on pystynyt toimimaan ja kehittymään sen pohjalta, että meillä on jatkuvasti kohennettu voimavaroja, joita me olemme käyttäneet. Tutkimusta on tehty, tutkimus on tehty mahdolliseksi viestintä, tutkimus, opiskelu perustuu kaikki tähän, se, että kaikki voimavaroja vain parannetaan. Nyt tsunami, vähän aikaa sitten ja maanjärjestys sen lisäksi johtivat hyvin vakaviin vahinkoihin Japanin väestön parissa uhreisiin, kadonneisiin, materiaalisiin vahinkoihin myös. Totta kai tämä on aiheuttanut paljon myös vahinkoa Fukushimaan ydinvoimalalle, mutta ennen kaikkea meidän täytyy parantaa turvallisuutta. Huomenna täällä me äänestämme päätöslauselmasta ja enemmistö on sen takana ryhmistä. Meidän täytyy nyt yhdistää voimamme eikä erottaa ryhmiä. Meidän täytyy olla totta kai tälle esitykselle uskollisesti sisällöisesti, ettei sinne panna omaa lehmää ojaan yhteisen edun edelle. Meidän täytyy tässä kuitenkin tukea yhteisesti saavutettu päätös ja sitä on tuettava huomenna. Kiitoksia kovasti. Castillo, Kiitoksia edustaja Delka. Seuraavaksi minuutin ajan edustaja Riera. Puhemies, ennen kaikkea haluan esittää solidaarisuuteni ähm, uhreille ja niille perheille, jotka ovat ydinonnettomuuden takia menettäneet läheisiään tai menettäneet kotinsa. Tämä onnettomuus on osoittanut sen, että tarvitaan todellakin nopeita muutoksia äh, turvallisuussäännöissä. Me tarvitsemme myös muita toimenpiteitä. Meidän täytyy kasvattaa myös ähm, tietoisuutta asioista, lisätä mm, tietoa ja koulutusta. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä. Me tarvitsemme selkeät puitteet ähm, ja voimme osoittaa äh, sitten, että tämä työ on mahdollista toteuttaa näissä toimielimissä. Me tarvitsemme kompromisseja äh, myös ryhmien välillä, kun puhumme näistä energia-asioista. Tarvitaan painotusta uusiutuvien energiamuotojen välillä. Tarvitaan uusia vaihtoehtoja energiatuotantoon. Meidän pitää myös käynnistää uudelleen keskustelu hiilestä, koska se on meidän alkuperäinen fossiilinen polttoaineemme. Kiitoksia minuutin ja seuraavaksi edustaja Hall. Mr. President, stress tests... Puhemies, stressitestit teknisissä standardeissa eivät riitä ei ole kyse pelkästään maanjäristyksistä. Japanissa oli kyse tapahtumien kasautumisesta se, että viestintäkin katkesi. Me olemme nähneet, miten yksi ongelma johtaa toiseen. Nimenomaan radioaktiivisuus on valtava este myös turvallisuustyölle, jonka olisi jatkuttava. Ydinvoimaonnettomuus ei ole mikään lineaarinen tapahtuma. Seuraukset myös leviävät laajemmin, kuten radioaktiivisuuskin, muun muassa meren tällä hetkellä. Siksi on elintärkeää, että esitetyt stressitestit ottavat huomioon myös tämän monimuotoisuuden, myös geometriset vaikutukset näissä katastrofaalisissa tapahtumissa. Komission jäsen, kuten totesitte, jäsenvaltioilla on toimivalta päättää energiamiksistään, mutta teillä on vastuu ydinturvallisuudesta. Oletteko samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi nyt esittää moratoriota kun suunnitellaan uusia ydinvoimaloita. Mitä sitten esitätte sen varmistamiseksi, että hallitukset ja sijoittajat keskittyvät nyt ennen kaikkea siihen, miten voidaan paremmin sitoutua uusiutuviin energiatehokkuuteen. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Hall. Seuraavaksi puolentoista minuutin ajan edustaja Turmes. Äh, Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Dramaattiset tapahtumat Japanissa näyttävät meille, että ainoa täysin turvallinen ydinvoima on sellainen, jota ei koskaan ole rakennettu tai joka on suljettu. Tämä on absoluuttisen turvallista. Mikään muu ei ole Japanin jälkeen enää totta ja Euroopan kansalaiset tietävät tämän. Ja koska kansalaiset sen tietävät, niin he haluavat meiltä vahvan vastauksen ja tämä vastaus voi ainoastaan olla, että me rakennamme Euroopasta sataprosenttisesti uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvaa energiatehokkuus taloissa, kuljetus, teollisuus, sähkö. Me tarvitsemme monia uusiutuvia energiamuotoja. Maakaasua voidaan käyttää myös ylimenoratkaisuna. Ja kysymys, jonka haluamme esittää teille, herra komission jäsen, te puhun, puhutte tiekartasta vuodelle 2050. Oletteko te valmiita työstämään tällaista visiota meidän kanssamme? Oletteko te vakuuttuneita siitä, että tällainen energiatiekartta olisi sellainen, jota voisi käyttää myös keskustelun kansalaisten kanssa, kun puhutaan Euro- energian tulevaisuudesta Euroopassa. Kiitos, edustaja Turmes. Seuraavaksi minuutin ajan edustaja Szymanski. E, proszę Państwa, jeśli mamy dzisiaj wyciągać jakieś wnioski, odrabiać lekcje z tego... Kiitoksia jos meidän täytyy nyt oppia jotakin siitä, mitä Japanissa on tapahtunut, niin ensimmäinen asia on se, että meidän pitää olla varovaisia. Meidän täytyy keskittyä silloin, kun me haluamme oppia jotakin uutta. Ja kun ajatellaan ydinvoimaloita, niin me olemme liian riippuvaisia ydinvoimaloista. Niiden sulkeminen ei ole ratkaisu. Mutta rajoilla olevat ydinvoimalat ovat ongelma, ne ovat meidän valvontamme ulkopuolella ja sääntelymme ulko, säätelijöidemme ulkopuolella ulottumattomissa. Nyt kun ajatellaan Kaliningradia ja Valko-Venäjän tilannetta, tämä on hyvin huolestuttavaa. Huonoja uutisia tämä toisi myös kilpailukyvylle energiasektorilla ja teollisuudessa. Tällä hetkellä meidän pitää olla varmoja siitä, että sähkö, jota tuotetaan rajojemme ulkopuolella, kokee samat stressitestit myös. Kiitoksia, edustaja Synanski. Seuraavaksi Ransdorf, minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Japanin katastrofi voi johtaa monenlaisiin johtopäätöksiin. Energian pitäisi olla valtion valvonnassa ja hallinnassa. Jokaisen voimalan pitäisi sisältää myös tukitoimenpiteitä. TEPKO ei näitä ollut hoitanut. Nyt me pelkäämme tällaista uhkaa puutteiden vuoksi. Nyt maalataan piruja seinälle virittenkin suulla Euroopassa. Me tarvitsemme ruureita ihmisiä komissiossakin, jotka eivät pelkää uusia ratkaisuja. Komissio tarvitaan myös pioneerihenkeä. Tässä ei nyt tarvita tällaisessa tilanteessa ihmisiä, jotka pelkästään katsovat omaan napaan. Kiitoksia, herra Ramsdorf. Sitten seuraavaksi puolitoista minuutin ajan herra Liise. Kiitos puhemies, komission jäsen, arvoisat naiset ja herrat. Minä tuen yhteistä päätöslausemaa täysin sydämin. Tässä on kaksi viestiä vastuullisille jäsenvaltioissa ja myös kansalaisille. Me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, jotta me voimme suojautua ydinonnettomuuksilta Euroopassa. Ei tulisi toimia jäsenvaltiotasolla näissä kysymyksissä. Sen täytyy olla menneisyyttä. 180 kilometriä täältä Strasbourgista. Saksassa on kaksi vanhaa ydinvoimalaa. Ne on suljettu 100 kilometriä täältä Fessenheimissa on reaktori, reaktori ja me tiedämme, että se oli yhtään sen turvallisempi kuin nämä kaksi muuta Saksassa tai turvallisempi kuin Fukushima. Me tarvitsemme yhteisiä kriteerejä, me tarvitsemme korkeita kriteereitä, meillä on oikeus perusta ja tämä on ainoastaan poliittinen kysymys, miten pitkälle voidaan mennä. Meidän täytyisi mennä paljon pidemmälle kuin tähän asti. Ihan sama, mitä päätöksiä jäsenvaltiot tulevat tekemään, jotkut tulevat sulkemaan ydinlaitoksia aikaisemmin. Meidän viestimme on, että Tätä ei tulisi korvata kaasun maahan tuonnilla Venäjältä. Kohdat 21-22 näyttävät tämän. Me haluamme enemmän energiatehokkuutta. Ennen Fukushimaa te komission jäsen esititte toimintaohjelman, se oli erittäin tärkeä askel ja nyt on vielä tärkeämpää, että saamme toteutettua tämän. Minä olen sitä mieltä, että meillä täytyy olla sitovia tavoitteita. Me emme halua fossiilisia polttoaineita, me haluamme enemmän työpaikkoja. Energiatehokkuus on paras asia toimia. Meidän täytyy nyt antaa kaasua. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Liise. Minuutin ajan edustaja Trotman. President, monsieur le commissaire. Herra puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Ydinenergia on energiaa, jossa ei synny hiilipäästöjä, mutta se on kuitenkin mahdollisesti myös vaarallista energiaa. Fukushiman esimerkki osoittaa sen, että meidän täytyy todellakin kiinnittää entistä enemmän huomiota ydinvoiman turvallisuuteen Stressitestit ovat asia, johon täytyy kiinnittää huomiota ja erityisesti niiden kohdalla täytyy ottaa huomioon rajojen lähellä olevat ydinvoimalat. Lisäksi ähm, ilmaston lämpenemisen vastainen taistelu tarkoittaa sitä, että meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota energiaan tuotantoon ja Ranska, jossa äh, täytyy kiinnittää huomiota uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen, koska tässä on kyse ei ainoastaan ydinvoimaloiden turvallisuudesta, vaan kaikesta energiatuotannon turvallisuudesta. Ja tässä täytyy ottaa huomioon ne taloudelliset vaikutukset ja myös solidaarisuus energiayhteisössä. Kiitoksia seuraavaksi Edustajalle pääs minuutin ajan. Kiitos herra puhemies. Totta kai turvallisuutta voin vain tukea täällä pidettyjä puheenvuoroja riippumattomuudesta. Se on todellakin tärkeä, niiden osalta, jotka stressitestit tekevät, jotta kai yhteisen tasolla, mutta meillä on vanhoja voimaloita, jotka on suunniteltu riippumatta näistä riskivaaroista. Ei koskaan saada näiden voimaloiden kanssa täydellistä turvallisuutta. Tästä on oltava tietoinen. Enpä usko, että tänään löytyy kansalaisten parissa enemmistöä, joka hyväksyisi sellaisen hinnan maksamisen, jos onnettomuus syntyisi. Sellaiseen meillä ei ole varaa. Ja siitä on täytyy olla tietoinen myös siitäkin. Siksi me täytyy miettiä, miten päästä niistä eroon. Ennen kaikkea pitää mielessä taloudelliset tarpeet, työllisyystarpeet, teollisuuden kapasiteetti ja se, ettei myöskään kasvun kaasupäästötkään lisää. Olemme tästä kaikki tietoisia. Miten se onnistuu? No, suurella eurooppalaisella hankkeella, nimittäin, että päästään eroon ydinvoimasta. Claude sanoi 15 vuotta, aika toiveikasta, ehkä hiukkasen enemmän. Eli se on valtava hanke. Ja siinä voidaan mobilisoida kaikki eurooppalaiset, anna, antaa luottamusta meihin itseemme ja myös toimielimiin. Nimittäin Fukushiman taustalla on myös selvää uhmaa julkisia viranomaisia ja valvontaviranomaisia kohtaan. Siitä täytyy olla tietoinen. Kiitoksia edustaja Lepage. Rova Trottoman. Herra Runi on heiluttellut sinistä korttiaan esittääkseen teille kysymyksen. Sopiiko? Kyllä. floor. Herra Rybik, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin että kollega vastaa seuraavan kysymyksen. On olemassa Ranskassa säätelyviranomaisia, jotka ovat riippumattomia. Voitaisiinko tätä mallia myös käyttää Euroopan tasolla? Kiitokset herra Rybikille tästä kysymyksestä. Minä uskon, että tämä ranskalainen säätelyviranomainen on todellakin riippumaton ja sen mukaan, kuten minä sanoin, tässä energiayhteisössä meillä pitäisi olla myös Euroopan tasoinen riippumaton säätelyviranomainen ja meillä pitäisi olla sellaisia kontrolleja, jotka tekevät työtänsä sillä tavalla, että niiden riippumattomuus taataan teidän naisenne, sopiko te tulee toinenkin kysymys vielä tästä, Rova Trotman, se, että kyllä riippumaton sääntelyviranne paperilla, mutta kun ajatellaan mikä kokoonpano on, eikä minkälaista moniarvoisuutta ole kokoonpanossa, niin kyllä paljon on kysymysmerkkejä jäänyt ilmaan. Monsieur le Président, on... Herra puhemies, kansallisella tasolla voidaan ainakin asettaa kiistanalaiseksi kokoonpano. Ja tässä, vai, tässä mielessä yhdyn siihen, mitä Rova Lepage sanoi. Nyt elämme sellaista vaihetta, jossa pluralismi voitaisiin taata paremmin, mutta en halua kuitenkaan asettaa kyseenalaiseksi niiden henkilöiden työtä ja rehellisyyttä, jotka ovat tekemässä tätä työtä. Alors, tout le monde est... No niin, ovatko kaikki tyytyväisiä? No, Torpan voi tietenkin jatkaakin. Hyvä. No, eläkö Ranskaa. Minuutin ajan, herra Tosanowski. Děkuji, pane předsedo. Pane... Kiitoksia, herra puhemies. Hyvä komission jäsen. Usean viikon ajan me olemme seuranneet tätä valtavaa taistelua, jota japanilaiset käyvät tsunamin ja maanjäristyksen jälkeen. Olen ihailut, miten he ovat selviytymässä sitä. Kukaan ei ole tätä vielä edes todennut puheenvuorossaan keskustelussa. Tällaiset tapahtumat ovat aina johtaneet laajempiin turvallisuustoimenpiteisiin. Lentonnettomuksen jälkeen ihmiset eivät ole kuitenkaan lopettaneet lentämistä. Turvallisuus on toki lisääntynyt. Japanin katastrofi olkoon myös oppina meille. Meidän täytyy ottaa vaarin siitä myös tulevissa voimaloissa. Luonnonkatastrofit tietenkin ovat vaikuttaneet myös voimaloihin, ja tämä on ymmärrettävä paremmin, ja voimalat on rakennettava niin, että ne kestävät paremmin tämän tyyppisiä tapahtumia. On erittäin tärkeää oppia myös pelastusponnisteluista katastrofin jälkeen. Varmasti on vaivan väärti, että me mietimme turvallisuustoimenpiteitä. Tapahtumat Japanissa tarjoavat meille mahdollisuuden uudelleen tarkastella olemassa olevia standardeja. Kiitoksia, herra Tosenovski. Seuraavaksi puolitoista minuutin herra Roina. Puhemies, hyvät kollegat. Kaikki tietävät, että jäsenvaltioissa ja myös ryhmien välillä on hyvin erilaisia käsityksiä ydinenergiasta ja myös ryhmien sisällä on eriäviä mielipiteitä. Toisaalta on katastrofi Japanissa valtava ongelma ja nyt me olemme aloittaneet keskustelun. Päätöslauselma antaa meille hyvän mahdollisuuden sille, että voimme keskittyä yhteen kysymykseen, nimittäin, että voimmeko korottaa turvallisuusstandardeja yhdessä ja voimmeko saada aikaiseksi enemmän eurooppalaista vastuuta. En pidä kaikesta tässä päätöslauselmasta. Mutta tässä kuitenkin on saavutettu se, että saadaan aikaiseksi teksti, jossa keskitytään turvallisuuteen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ja siksi ehkä pitäisikin pohtia sitä, riippumatta nyt siitä, että puoltako ydinenergiaa vai ei, niin keskittyä siis tai oikeastaan ehkä me emme äänestä edes tarkistuksista, vaan keskittyisimme siihen, että enemmistöllä tai ehkä jopa yksimielisesti päättäisimme, että tarvitsemme enemmän turvallisuutta ja eurooppalaista vastuuta. Silloin me olisimme tehneet paljon Euroopan parlamentille ja olisimme myös käsitelleet aihetta paremmin kuin se, että jos jatkamme näitä äh, riitoja. Ehkä niitä voidaan sitten taas käsitellä seuraavalla viikolla. Kiitoksia edustaja Roil. Seuraavaksi. Niin. What an afternoon. Okay. Minkälainen iltapäivä tämä onkaan, herra Roil? Hyväksyttekö selvä, rouva Harms, olkaa hyvä. Äh, Herra Roil, te tiedätte, että minä puollan turvallisuuden kehittämistä, mitä ydinkysymyksiin tulee. Mutta ydinturvallisuusdirektiivissä tämä ei oikein onnistunut. Enemmistö vastusti korkeimpia turvallisuusstandardeja. Meillä on yksi suuri ongelma, kun puhutaan luottamuksesta – Parlamentilla ei oikeastaan ole mitään sanottavaa koko tässä päätöksenteoksessa, kun puhutaan stressitesteistä, ydinturvallisuudestaan, niin näitä asioita käsitellään neuvostossa ja Euratomissa ja parlamentti jätetään ulkopuolelle. Me saamme antaa mielipiteemme ja se, että onko sillä sitten seurauksia, niin se jää kysymysmerkiksi. Jos te nyt sanotte, että vastustamme tulevaisuudessa Euratom-sopimusta ja puollamme avoimuutta, niin ehkä me sitten voimme vielä kommunikoida paremmin kuin tähän asti. Niin, kollega Harms, en nyt oikein ymmärtänyt, mikä tässä oli kysymys, mutta ei se mitään, koska Yritän tässä käyttää mahdollisuutta hyväkseni. Te tiedätte, että meillä on aivan vastakkaiset mielipiteet tästä asiasta. Todellakin aivan vastakkaiset. Kommentti ilman mikrofonia. Niin, herra Schulz, ehkä nyt voisimme suhtautua tähän vakavasti. Niin, rouva Hams, mielestäni olisi kuitenkin hyvä merkki, jos olisimme yksimielisiä, kun puhumme turvallisuuskysymyksistä. Tässä päätöslauselmassa on hyvin paljon turvallisuuskysymyksiä, enemmän kuin mistä on päätetty tähän asti. Ja olet aivan oikeassa tähän asti. En ole ollut valmis hyväksymään näin paljon, mutta jos me saamme aikaiseksi enemmän turvallisuutta Euroopassa, niin se voi olla viesti myös jäsenvaltioille. Mutta jos nyt riitelemme huomenna siitä, että luovummeko ydinvoimasta vai emme, niin sitten tällä kaikilla ei varmasti ole kovinkaan suurta vaikutusta. Tätä minä halusin mainostaa. Ei enemmän, ei vähemmän. Please, please. Niin, pyydän. No, käyttäytykääpä nyt kunnolla. Herra Chichester, työjärjestys puheenvuoroa. Uh, Puhemies, minua loukkaa syvästi, että rouva Harms pelkästään ohi mikrofoni huuteli minulle, heilutteli roilille sinistä korttia. Eikö minä saisi yhtäläistä kohtelua? Okei. Okay. Selvä. Yes. Herra Roy. Herra Roilileko taas? Kyllä, herra Roil. Haluatteko vielä? Kyllä. Roil, ich wollte Sie fragen. Herra Roil, onko teidän henkilökohtainen kantanne muuttunut? Minun puseroni on 30 vuotta vanha ja silloin puhuttiin riskeistä, jotka tapahtuivat 10 tuhannen vuoden välein, mutta nyt ollaan sanottu pitää paikansa. 10 000 vuotta, 400 ydinvoimalla se on 25 vuotta. Eli 25 vuoden välein tapahtuu tällainen onnettomuus Chernobyl, Fukushima. Missä sitten? Oletteko edelleen sitä mieltä, että ydinvoimalat ovat turvallisia vai oletteko sitä mieltä, että maailmassa ei ole oikeastaan kuin yksi turvallinen ydinvoimala? Roll, muistakaa Herra Roll, muistakaapa, että teillä on 30 sekuntia. Niin, no miksi kysymyksen esittää sitten aina niin paljon aikaa? Todellakin, oikeudenmukainen työjärjestys. No niin, minun mielipiteeni toki on muuttunut, mutta ei kovin paljon. No onko se nyt niin vakavaa, jos ei muuta mielipidettänsä, mutta minä kuitenkin olen muuttanut mielipidettäni. Minä nimittäin hyväksyn tämän päätöslauselman, jos se pysyy sellaisena kuin se nyt on. Ja tämä on suuri muutos menneisyyteen. No, ehkä tämä ei riitä teille, mutta minä olen kuitenkin purut sen puolesta, että olisi hyvä, että hyväksyisimme yksimielisesti tämän päätöslauselman. Well, now... No niin, sitten rauhoitetuanpa hetkeksi ja mennään eteenpäin. Seuraavaksi puheenvuoron saa minuutin ajaksi herra Lainen. Ja, Sie haben den Vorsitzenden. Niin, te kuulitte teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja, minä puhun ympäristövaliokunnan puheenjohtajana. Tässä on suuri ero. Ja kun puhutaan turvallisuudesta, niin totta kai sen täytyy olla kaikkein tärkeintä. Ja stressitesti on yksi oikea askel oikeaan suuntaan, mutta ei se vielä ole riittävää. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy pohtia tätä asiaa paljon perusteellisemmin, paljon syvällisemmin. Ja kun puhumme korkeasta turvallisuudesta Euroopan unionissa, me tarvitsemme myös suunnitelman, joka koskee ydinvoimasta luopumista. Ja kollega Roil, teidän täytyy myös kulkea tässä mukana, koska Berliinissä ollaan jo pidemmällä kuin Strasbourgissa ja Brysselissä. Ja te nyt vielä roikutte niissä vanhoissa kuvitelmissa. Minä todellakin toivon, että me saamme strategian, mitä luopumiseen tulee. Ja tiekarttanne komission jäsen olisi hyvä mahdollisuus. Stressitestien jälkeen täytyy myös pohtia siten, miten me pääsemme irti tästä ydinteknologiasta. Kiitos. Kiitos edustaja Lainen. Seuraavaksi puheenvuoron saa muualeksi toista minuutiksi edustaja Kantsian. Grazie presidente. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Minä uskon, että meidän täytyy osoittaa kunnioitusta kaikille uhreille katastrofissa Japanissa. Tällaisessa tilanteessa, joka on huolestuttava, ja olen sitä mieltä, että politiikatehtävänä ei ole aiheuttaa lisää paniikkia, vaan pyrkiä olemaan rationaalinen ja tarttua toimeen asianmukaisella tavalla. Siksi minä uskon, että tämä on tärkeä lähtökohta tässäkin tilanteessa miettiä kahta näkökohtaa. Ensinnäkin että nyt rajat ovat kaatuneet näissä kysymyksissä maailmalla. Ja toiseksi on muistettava, että meidän täytyy aina saada aikaan, saada aikaan kestävä kehitystä. Eikä ole, siinä ole pelkästään yksi tekijä sitä toteuttamassa, vaan kolmekin eri tekijää, jotka on yhdistettävä. Talous, ympäristö ja yhteiskunta. Jos tässä onnistumme, niin uskon, että menemme oikeaan suuntaan – Päätöslausuma, joka nyt on esitetty, jota tuen täysin, on saanut taakseen laajan yksimielisyyden ja mielestäni se osuu oikean ajankohtaan osoittaaksemme vastuunkantoa turvallisuuskysymyksissä ja myös näissä tarkastuksissa nykytilanteessa ja miettiä sitten tulevaisuutta. Katsotaan, mitkä ovat sitten parametrit, joita meidän on kunnioitettava jatkossa. Me ennen kaikkea täytyy saada aikaan tehokkuutta ja uusiutumista takavia päätöksiä. Mutta ilman, että me myös tuemme tutkimusta ja innovaatioita, muun muassa ITER-hankkeessa, niin muutoin ei tästä päästä puusta pidemmälle. Kiitoksia edustaja Kanchan. Puheenjohtajavaltiolla on kerrottu, että herra tänään on Lainenin niin puheen, syntymäpäivälle onnittelut. Tällaisen tiedon on puhemies saanut. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa minuutiksi Rova Herzog. Kiitoksia puhemies. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, ydinturvallisuudella pitää olla inhimilliset kasvot sen täytyy saada toimimaan ähm, ja siellä täytyy olla tietyt lainsäädännölliset toimet. Ja kaikki tämä vaatii inhimillisiä toimia ja siihen se perustuu tietoon, inhimilliseen toimintaan ja näiden olemassa olevien tietojen soveltaminen on välttämätöntä oli kyse sitten itse ydinvoimalan toiminnasta tai sitten ydinvoimalan sulkemisesta. Minä puolan näitä stressitestejä ja meidän täytyy edistää tätä turvallisuusasiaa todellakin ponnekkaasti. Stressitestit saattavat kuitenkin olla sellainen, että ne ainoastaan rauhoittavat kansalaisia, mutta meidän täytyy toimia ja tehdä kaikkemme, jotta kansalliset viranomaiset voivat puuttua asioihin ja että me voimme puuttua. Meidän täytyy pyrkiä vapautumaan kaikista näistä jätteistä, tästä ydinjätteestä, jota on syntynyt 60 vuoden aikana. Me pidämme kiinni niistä periaatteista, että 500 miljoonaa Euroopassa voivat elää turvallisesti. Kiitoksia edustaja Herzog. Seuraavaksi minuutin edustaja Franco. Herra puhemies, komission jäsen kollegat, parantamalla ydinturvallisuutta pääsemme eteenpäin. Siitä täytyy kysyä. Ei sinällään siviilikäyttöä kyseenalaistaa, koska se on keskeinen osa energiariippumattomuutta ja kasvihuonekaasupäästöjen torjumista monissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Eurooppalaisen Eurooppalainen aloite stressitesteistä kaikissa ydinvoimalaissamme on tärkeä ensiaskel ja se vastaa niihin odotuksiin, joita Euroopan kansalaisilla on. Nyt meidän täytyy tehdä testit yhteisestä pohjasta käsiin yhteisin tavoittein niin, että myös menetelmä annetaan eurooppalaisille ydinturvallisuusvalvontaviranomaisille. Naapurivaltiot myös joutuisivat tekemään nämä testit, kun ajatellaan rajat ylittävien riskimerkitystä. Näiden testin jälkeen Euroopan unionin täytyy pyrkiä yhdenmukaistamaan kansainvälisiä standardeja mahdollisimman korkealla tasolla. G20 ja IAESAssa e myös. Niin, että mukana olisi myös uusissa reaktoreissa asiantuntijat mukana. Meidän täytyy edistää unionissa yhteistyötä eri kansallisten viranomaisten kesken. Meidän täytyy olla tässä esimerkkinä, olipa kyse sitten sääntöjen vahvistamisesta tai solidaarisuusponnisteluista. Tämän tyyppisessä katastrofissa eurooppalaisen siviilijoukon muodostaminen vaikuttaa yhä välttämättömältä. Yksi edustaja Franco. Seuraavaksi minuutin ajan edustaja Van Bremt. Um, klopt. Kiitos puhemies pitää paikkansa energiapäätöslauselmassa on useampi ryhmä takana, mutta miten kaikki nyt eivät ymmärrä, mitä on tapahtunut? On tapahtunut katastrofi, joka saattaisi tapahtua myös meillä. Ei ole olemassa mitään nolla riskiä ja tässä täytyy ottaa ottaa nyt kolme asiaa esille. Ensinnäkin stressitesti, niiden täytyy tapahtua avoimesti ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että siitä vedetään myös tarvittavat johtopäätökset. Ei turvallinen tarkoittaa suljetaan. Meidän täytyy vähitellen myös luopua ydinvoimasta ei ole mahdollista, että ydinvoimalat, jotka on rakan, rakennettu 30 vuodeksi, että niitä käytetään vielä 40-50 vuoden jälkeen. Ja jos nyt sitten vielä rakennetaan uusia ydinvoimaloita, me tarvitsemme uusiutuvia energiamuotoja. Me tarvitsemme täällä konsensuksen parlamentissa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Van Brent. Seuraavaksi puolitoista minun ajan edustaja Sonik. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia puhemies. 26. huhtikuuta on kuulunut. Se on Tchernobylin ydinonnettomuuden muistopäivä ja silloin kunnioitamme uhrien muistoa ja samaan aikaan muistelen, kun muistelen Tchernobylin tapahtumia, haluaisin ilmaista myös syvän myötätuntoni japanilaisille. He taistelevat myös ydinkatastrofin kourissa. Tällaisella sesium 630 sillä on pitkä kesto ja tuolla alueella, missä Tsernobylin unnettomuus tapahtuu, siellä vesi ja vedessä elävät kalat ja eliöt ovat tuhoutuneet ja ilman saastuminen on siellä on radioaktiivista ilmaa ainakin 30 kilometrin alueella etäisyydellä Tchernobylistä. Ja ja sitten meillä on nämä omat ydinvoimalat EU-ssa, lisäksi nämä raja-alueilla olevat Valko-Venäjän, Ukrainan ydinvoimalat, joita ollaan ryhtymässä rakentamaan. Me emme tiedä, minkälaiset turvallisuusvaatimukset siellä on. Me emme tunne heidän standardeitaan. Emme, ja... Herra Sonik, herra Sonik, hetkinen. Voisitteko lukea hiukkasen hitaammin, herra Sonic? Powtórzę, że przy granicach Unii Europejskiej są w tej chwili Haluaisin toistaa vielä. Venäjä ja Valko-Venäjä ovat ryhtymässä rakentamaan uusia ydinvoimaloita lähelle EUn rajoja. Enkä minä ole sitä mieltä, että EUn pitäisi ostaa noista voimaloista sähköä, jos ne eivät tee samoja testejä kuin EUn omat voimat. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi minuutin ajan herra Ensioa. Kiitoksia. Kiitos. Ensinnäkin mm, on erittäin tärkeää, että me tuomme japanilaisia. Fukushiman onnettomuus on näyttänyt sen, että ydinvoima ei ole turvallista, siksi meidän täytyy kiinnittää siihen enemmän huomiota. Ja uskon, että stressitestit ovat tarpeellisia, ne täytyisi hoitaa mahdollisimman pian. Mutta toisaalta meidän ei tulisi astua tunteiden ansaan, mitä ydinvoimaloiden sulkemiseen tulee. Me tarvitsemme kuitenkin energiasekoitusta tulevaisuudessakin ja jäsenvaltioiden pitäisi pystyä tekemään päätökset tästä. Euroopan unionilla täytyisi myös kiinnittää huomiota siihen, että normeista pidetään kiinni. Päätökset, jotka tehdään jäsenvaltiotasolla energiasekoituksesta, niiden täytyisi tukeutua tieteelliseen objektiivisuuteen. Kiitos. Kiitoksia. Rentsiu puolentoista minuutin ajan. Edustaja Karins. Puhemies, hyvät kollegat. ydinenergiasta saadaan noin kolmas osa sähkön tuotannosta. Nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me e, lisäämme hiilen tai maakaasun käyttöä. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy ongelmia. Hiilestä syntyy CO2-päästöjä ja maakaasua tuodaan Venäjältä. Eli lyhyellä aikavälillä on kaksi ratkaisua. Mutta turvallisuus on kaikkein tärkeintä. Turvatoimia täytyy lisätä. Mutta hyvät kollegat, se ei ole riittävää, että me lisäämme turvallisuutta ainoastaan Euroopassa, koska Euroopan läheisyydessä Venäjällä, Valko-Venäjällä, kehitetään edelleen uusia ydinvoimaloita ilman, että he kuuntelevat meidän keskustelujamme. Korkeita standardeja ei tulisi noudattaa ainoastaan Euroopassa, vaan koko maailmassa ja ennen kaikkea naapurimaissamme Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Toiseksi, lyhyellä aikavälillä me voimme vahvistaa toimiamme, mitä energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen tulee, ja myös uus, voimme käyttää myös uusia energi, uusiutuvia energiamuotoja, vesienergiaa, bioenergiaa ja niin edelleen. Pitkällä aikavälillä meidän täytyy myös säästää energiaa ja tuulienergiaa ja aurinkoenergia ja biomassat tulevat vähentämään riippuvuutta ydinenergiasta. Kiitos. Edustaja Pirilo, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Fukushimaan uutiset ovat yhä huolestuttavampia. Nyt turvallisuuspuutteita on paljon eikä tiedetä, mitä jatkossa tapahtuukaan. Viestintä ei ole ollut selkeää tai avointa. Siksi meidän täytyy välittömästi tehdä stressitestit olemassa olevissa ydinvoimaloissa. Ja jos tulee jotain huolta, meidän täytyy olla urheita pystyä myös sulkemaan välittömästi laitokset. Me tarvitsemme kansainvälisiä turvallisuusparametreja, jotka ovat korkeammalla tasolla, eikä ruveta miettimään uusien voimaloiden rakentamistakaan. Meidän täytyy valmistautua pikkuilla siihen, että on pikkuilla tämän tyyppisestä energialähteestä. Myös pitää mielessä ympäristön ja kansanterveyden. Meidän täytyy huolellisesti miettiä tulevaa energiapolitiikkaamme, kehittää kiireellisesti politiikkaa, joka tähtää tehokkuuteen ja säästöihin niin, että saadaan myös sijoituksia uusiin tekniikoihin ja uusiin, uusiutuviin energialähteihin. Lisäksi meidän täytyy aloittaa keskustelu, jossa myös kansalaiset ja paikallisyksiköt ovat mukana. Kiitos. Kiitoksia edustaja Pirillo. Seuraavaksi puolitoista minuutin ajan edustaja Jordan. Poštovani predsednik, strinjam se s kolegi, ki so dejali, da bi morali poskrbeti za zagotavljanje... Kiitoksia. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, että, jotka ovat sanoneet, että meidän pitäisi varmistaa Euroopan tasoinen ydinturvallisuus. Mutta meidän täytyy ottaa myös huomioon sen, että tämä maanosa on hyvin laaja käsite ja tässä on myös muita laajia käsitteitä, kun ajatellaan ydinvoiman tuottamista. Siellä on myös inhimilliset resurssit, jotka on otettava huomioon. Tässä tarvitaan riippumattomia valvontaelimiä ja kaikki tämä on otettava huomioon silloin, kun määritellään eurooppalaisia turvallisuusstandardeja Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me luottaisi nykyisiin instituutioihin, mutta meidän täytyy varmistaa se, että nämä instituutiot toimivat parhaalla mahdollisella tavalla soveltaen korkeita mahdollisia, korkeimpia mahdollisia standardeja. Mehän muodostamme itse tämän yhteisön ja jos kansalaisilta kysytään, niin he ovat valmiita – kilpailuttamaan näitä asioita Euroopan tasolla ja sitten poliittisten syiden takia äh, suljettavat ydinvoimalat. Se on hyvin arveluttava asia ja Japanissa on useita ydinvoimaloita, vain yksi oli sellainen, jossa äh, tämä onnettomuus oli vakavaa laatua. Meidän täytyy äh, tehdä tieteellisiä analyysejä, nähdä tarkkaan, mitä Fukushimassa tapahtui ja mitkä olivat todelliset syyt tälle ydinonnettomuudelle ja mitkä olivat tuhot. Haluan lopuksi sanoa, että nyt me olemme hyväksymässä direktiiviä ydinjätteestä ja meidän täytyy senkin myötä osoittaa, että me olemme hyvin vakavia tämän aiheen kohdalla. La señora Alfano. Rova Alfano on sinistä korttia herutellut. Sopiiko? No niin, olkaapa hyvä. You have the floor, you have the floor. Olkaa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitoksia. Haluaisin kysyä kollegalta. Jos ajatellaan, että tuhansia kuolinuhria, eikö se edellytä, että pitkällä aikavälillä mietitään tätä asiaa? Ei mukaan olisi elementtiä sen puolesta, että pitäisi miettiä ydinvoiman turvallisuutta tai varallisuutta. Siellä on jo tuhansia kuolonuhreja, eikö tämä nyt ole tosiasia, eikä eikö se jo riitä? Merkis. Edustaja Merkis. Thank you, Chair. Uh, colleague, uh, just a question. Kiitos kollega, vain yksi kysymys. Kuinka monta ydinvoimalaa täytyy hajota ennen kuin sanotte, että se on tarpeeksi? Tämä koskee ainoastaan yhtä ydinvoimalaa Japanissa. Mutta kuinka paljon nyt on tarpeeksi, että teidän mielipiteenne muuttuu? Come on. Eh, hvala lepa. Today we'll be here Nyt ollaan kyllä myöhään tänä iltana täällä tänään. Um, Withdraw my, my, uh... Voin luopua tästä keskustelupuheenvuorosta ilman puhelua, jos voi nyt kysyä. In Krishka, on yksi ydinvoimala, jota tarkastellaan siksi kriittisesti, koska se sijaitsee maanjäristysalueella. Pitäisikö tämän olla nyt ensimmäinen ydinvoimala, jota täytyisi tutkia objektiivisesti, jotta kansalaiset voivat olla varmoja siitä, että tämä ydinvoimala on turvallinen, vaikka se sijaitseekin mahdollisessa maanjäristysalueella. Kiitos. Señora Jordan. No niin, Rova Jordan. Señora Jordan. Ja, hvala lipa. Ah, na japonskem je res na tisoče Niin, Japanissa todellakin on tuhansia kuolonuhreja. Totta kai esitän myötätuntoni heille. Ja mielestäni Euroopan unionin pitäisi antaa kaikki mahdollinen apu, mutta minä vastustan sitä, että kuolonuhreja käytetään verukkeena ydinvoiman vastustamiseksi. Tämä voi olla tietenkin ideologista taistelua. Siksi minä sanon, että meidän täytyy tutustua syihin, jotka johtivat onnettomuuteen meidän täytyy selvittää, ovatko onnettomuudet mahdollisia Euroopassa. Ei tässä pitää sekoittaa luonnonkatastrofien uhreja tähän keskusteluun, tai jos on kyse tsunameista tai maanjäristyksistä tai toisaalta ydin onnettomuudesta. Tämä ensinnä. Toiseksi, kuinka monta ydinvoimaa on, voiko jatkaa? Kuinka monta ydinvoimalla onnettomuutta tarvittaisiin minun kannalta? Niin minä mainitsin yhden voimalan, jos on useita reaktoreita. Se on yksi voimala, mutta useita reaktoreita. Tiedämme, että Japanissa on useita voimaloita. Totta kai jokainen onnettomuus on otettava vakavasti ei pelkästään onnettomuutta sinällään, vaan täytyy miettiä myös tapahtumia, jotka ovat ehkä jääneet luokittelematta onnettomuuksiksi, siis niistä on aina jotain opittavaa. Tämä kuitenkin osoittaa, että yksi onnettomuus ei saa olla mikään veruke sanoa, että ydinvoima on vaarallista. Oliko täällä kolme kysymystä? Okei, okay, Selvä, 30 sekuntia lisää siitä vaan. Minun maassani meillä ollaan valmiita myös tarkistamaan stressitestein nämä omat ydinvoimalamme. Itävallassa ollaan myös otettu esille tämä turvallisuuskysymys ja tämä on aivan jatkuva käytäntö Slovenian ihmiset ovat varmasti samaa mieltä tästä, että testit tehdään. Me olemme tottuneita tällaisiin kansainvälisiin, kansainvälisiin testeihin kuin muut, tottuneempia kuin muut. Kiitoksia puolitoista vuotta, herra Zever. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin tulen Itävallasta. Ja tämähän koskee meitä kaikkia toivon, että rouva Jordan pitää nyt kiinni sanoistaan. Mutta minä olen ennen kaikkea huolissaan Japanin kansalaisista, jotka kärsivät. Mutta tässä syntyy myös jotain myönteistä, ja myönteistä on se, että me pohdimme Euroopasta sitä, mitä johtopäätöksiä voimme vetää ja tämähän tarkoittaa sitä, että meidän täytyy lisätä turvallisuutta massiivisesti huomattavalla tavalla Euroopan tasolla. Ja yhden johtopäätöksen täytyisi olla, että me tarvitsemme eurooppalaista katastrofisuojaa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy valmistella sitä, että luovutaan ydinvoimasta, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että ydinvoima on liian vaarallista ja seuraukset ovat pitkäaikaisia. Kaiken kaikkiaan uskon, että meidän tulisi pohtia sitä, että turvallisuutta ei tällä hetkellä voida taata. Ja stressitestien täytyy ottaa myös huomioon näiden riskien kumulointi. koska esimerkiksi tsunameja on hyvin vaikea ennustaa, vaikka niitä ei ehkä ole Euroopassa, mutta maanjäristyksiä voi sattua Euroopassakin. Kiitos. Gracias. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Marinescu. Kiitos, herra puhemies. Ennen kaikkea haluaisin esittää ihailun ja kunniani japanilaisten omaksumalle asenteelle tässä vaikeassa tilanteessa, johon he ovat joutuneet. Ja sitten, kun ajattelemme keskustelua ydinvoiman tulevaisuudesta, meidän on päästävä tästä eteenpäin. Minun mielestäni meillä on tasapainoinen asennoituminen, kun ajatellaan turvallisuusulottuvuutta, ilmastonmuutosta tai kansalaisten luottamusta. Tulevan politiikan täytyy perustua energian miksiin niin, että mukana on myös uusiutuvia energialähteitä, mutta myös perinteisiä energialähteitä käyttäen turvallisia tekniikoita, myös ydinvoimaa. Meidän täytyy tehokkaasti edistää tutkimusta myös uusiutuvissa energialähteissä. Meidän täytyy taata uusia energialähteitä perinteisten rinnalla. Tutkimus ja tekniikan parantaminen johtavat siihen, että yhä vähemmän saastuttavia tekniikoita voidaan käyttää säilyttää näin ympäristöä. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan olemassa olevia tekniikoita niin, että käytetään vielä tiukempia standardeja. Stressitesteissä on otettava huomioon kaikki riskitekijät, luonnontekijät, mutta myös ihmisen aiheuttamat tekijät. Tässä täytyy mukana olla mukana myös komissio. Tulosten on oltava hyvin selkeät. Jos selvittää äh, testin, äh, jos testistä voi jatkaa tuotantoa, muuten täytyy miettiä koko tuotannon jatkamista. Lisäksi meidän täytyy myös yhtä lailla miettiä yleistä mielipidettä, koska sen täytyy uskoa myös ylivoiman jatkossakin niin, että se saa tietoa tarvittavasti siitä. Kiitoksia edustaja Marenis. No niin, hyvät kollegat. Kaiken kaikkiaan 34 pyyntöä keskustelussa on puheenluettelua. Me olemme jo kuulleet täällä vilkasta keskustelua, usein sinisin kortenkin. Olen ollut hyvin avoketinen ajankäytössä. En siis voi millä muotoa antaa puheenvuoro 34 neljälle edustajalle tässä käytän omaa pätevyyttäni teidän luvallanne ja teidän suostumuksellanne. Annan kaksi kansanpuolueelle, kaksi SDlle, yksi vihreille, yksi Aldelle, Aldelle siis yksi, yksi vihreille, yksi FD:lle ja yksi sitoutumattomille. Rova Andre Kiene. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Pieni kommentti eh, kolmansien maihin lähellä EU-rajoihin oleviin ydinvoimaloihin. Kuten tänään on mainittu, niin Kaliningradissa, joka on lähellä Liettua ja Itämerta, on hankkeen hanke, ydinvoimahanke ja sitten toinen Valko-Venäjällä ja siellä se on noin 20 kilometrin päässä Liettuan rajasta. Ja silloin kun koko maailma seurasi dramaattisia tapahtumia Fukushimassa, niin silloin Venäjän hallitus ja venäläinen energiayhtiö tekivät viimeiset päätökset siitä, että valko rakennetaan 2018 vuonna tämä ydinvoimala ja nämä päätökset on viety päätöksen. Meidän pitäisi saada Venäjältä tarkempaa tietoa, paremmin tietoa siitä, minkälaisia hankkeita heillä on. Ja niistä hankkeista pitäisi olla myös ympäristövaikutusarvio. Kiitoksia kovasti puhemies, komission jäsen. Olen kiitollinen komission päätöksestä tehdä selvät stressitestit Euroopan. Toivottavasti nämä tehdään yhteisten täsmällisten kriteereiden pohjalta, että voidaan vielä parantaa ydinturvallisuutta Euroopan unionissa. Nyt Euroopan unionissa on olemassa yli 130 ydinvoimalaa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa omasta energiamiksistään. Ydinturvallisuus kuuluu kuitenkin kaikille. Siitä syystä meidän täytyy saada aikaan päätöslauselma ydinturvallisuudesta koko Euroopan unionin alueella. Minä haluaisin korostaa sitä, että sijoitukset keskusten turvallisuuteen ei saa tulla vain viime metrellä voimaloiden toiminta kautta. Meidän täytyy huomioida kaikki tekijät myös hinnassa hinta nousee usein myös puutteista energiamiksissä. Meidän täytyy ennen kaikkea käyttää uusiutuvia energialähteitä. Kiitoksia edustaja Tikka. Seuraavaksi edustaja Jäätteenmäki. hyvä asia, että EU haluaa jäsenmaissaan ja naapurustossa stressitestit. Heikkoutena on vain se, että ne eivät ole pakollisia –

Kiitoksia, herra puhemies. Minä haluaisin muistuttaa kollegoille, että Fukushiman onnettomuus ei ole vielä päättynyt ja vielä on räjähdysriskejäkin fuusioytimessä. Sitten herra Oettingerille haluaisin sanoa siitä, että näiden stressitestien toteuttaminen, miten ne tehdään, jotta meillä olisi tak vakuut siitä, että kaikki nämä kriteerit, jotka on myös ITRE-valiokunnassa otettu huomioon, miten joku jäsenmaa pakotetaan siihen, että riippumaton elin tulee tarkistamaan ydinvoimalat. Koska nyt jos puhutaan tässä meidän kesken, niin en ymmärrä, miten näitä stressitestejä voidaan todellakin soveltaa käytännössä. Silloin pitäisi kussakin jäsenmaassa olla tällainen riippumaton elin, joka hoitaa tämän. Ja miten sitten tehdään näiden naapurimaiden kanssa? Te puhutte Armeniasta ja Valko-Venäjästä. Miten ne hyväksyvät? tämän asian. Totta kai parlamentti tukee teitä, mutta miten tämä toteutetaan? Sitten tämä vastuukysymys. Meillä on todellista vastuuta, kun ajatellaan näitä ydinvoimaloita ja sitten tarvitaan parlamentille mahdollisuus ehdottaa tästä, tätä mahdollisuutta luopua ydinvoimasta. El señor Paska. Edustaja Paska seuraavaksi. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Rozsiahle poš- Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Fukushima-reaktorin vahingot luonnonkatastrofin jälviltä osoittavat, että on erittäin tärkeää kantaa huolta turvallisuudesta. On aivan oikein, että komissio on päättänyt välittömästi suorittaa tarkastukset kaikissa ydinvoimaloissamme. Kansallisella on oikeus turvallisuuteen ja riippumattomiin tarkastuksiin ydinvoimaloissa. Tarkastukset voivat sitten osoittaa, minkälaisia riskejä on vältettävä jatkossa. Olen aivan varma siitä, että juuri ennen kuin tulokset julkaistaan, tehdään päätöksiä niin, että toimijat poistavat kaikki puutteet. Missä tapauksessa ydinvoimala toimija ei voi kiertää näitä kriteereitä, joita on noudatettava, jotta voimalla voi toimia turvallisesti. Komission jäsen kansalaiset haluavat avointa keskustelua ydinvoiman tulevaisuudesta Euroopassa. Ja täytyy myös turvallisuutta arvioida. Edustaja Wortman. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Ydinkatastrofi on näyttänyt meille sen, että luonto on vahvempi kuin ihminen. Siksi on korkea aika, että vanhat ydinvoimalat ja vaaralliset ydinvoimalat suljetaan ja ydinvoimasta luovutaan. Me emme halua toista Tsernobyliä, me tarvitsemme stressitestejä. Hyvä komissio, minulla on yksi kysymys. Haluatteko te säteilyttää me Euro, meitä Euro, säteilyttää meitä eurooppalaisia? meidän täytyisi investoida vaihtoehtoisiin energiamuotoisiin. Ne ovat turvallisia ja ne kunnioittavat ympäristöä ja ihmisiä ja ne luovat myös uusia työpaikkoja. Meillä oli yksi ydinvoimalla Itävallassa, jota ei koskaan otettu käyttöön. Nykyään se käyttää tuottaa aurinkoenergiaa. Edustaja McGuinness seuraavaksi. Thank you, Kiitos puhemies keskustelun pitäisi olla ydinturvallisuudesta. Nyt ollaan menty pidemmällekin. Nyt on kyse ydinvoimasta ja energiamiksistä paremminkin. Esittäisin, että keskustellaan tästä, kun saadaan komission tiekartta energiakysymyksissä. Turvallista sanoisin ja kysyisin komissiolta, onko asianmukaista käyttää stressitesti-nimitystä, kun ajatellaan pankkialani niin stressitesti on epäonnistunut. Minä pyytäisin, että käytätte sanaa turvallisuusarviointi, riskiarviointi. Sitten voidaan vielä kysyä, miten näiden jälkeen toimitaan. Onko taattu, että tämä hoidetaan kaikissa voimaloissa? Tämä huomioidaan myös jätteenhoitolaitoksessa. Minulla on huolini Sellafieldistä, koska se on lähellä Irlannin rajaa. Me todella tarvitsemme turvallisuuden tarkastelua voimaloissa. Valitettavasti ehkä jotkut kollegat sanovat, että me olemme kovin riippuvaisia ydinvoimasta, vaikka meillä ei ole omilla alueillamme ydinvoimalaitoksia. Turvallisuus on etusijalla. Katsotaan seuraavassa vaiheessa energiamiksiä. Täytyy olla rehellisiä. Uusiutuvat eivät ole se kaikkein helpo vastaus nekään. Kiitos. Kiitoksia edustaja Arsenis. Kiitoksia puhemies. Nyt on kulunut 25 vuotta. Meillä on ollut 25 vuotta aikaa unohtaa Tchernobyl ja nyt meidän pitää kuitenkin sitä muistella ja samalla keskustelemme Japanista. Ja sitten yritämme sanoa, että ei ydinvoimaa. Me puhumme jälleen kerran ydinvoimaturvallisuudesta. Me haluamme turvallista ydinvoimateknologiaa ja nämä 30 vuotta vanhat voimalat pitäisi sulkea ja lopettaa uusien voimaloiden rakentaminen. Jo, meillä pitäisi olla jonkinlainen ydinvoimavero, joka voisi kattaa sitten tiettyjä kuluja. Meidän täytyisi myös keskittyä muihin energiamuotoihin, kuten aurinko, energiaan ja valmistaa lisää aurinkopaneeleita. Meidän täytyy katsoa kaikkia uusiutuvia energiavaroja. Meidän täytyy kantaa vastuumme tässä tilanteessa ja kantaa vastuun. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Oettinger. Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren. Arvoisat edustajat. Ensinnäkin pitkän ajan energiapolitiikasta. Me haluamme, että te osallistutte energiatiekartan laatimiseen. Ja siksi haluaisinkin, että toukokuusta lähtien keskustelemme energiatalouden eri skenaarioista tulevina vuosikymmeninä. Yksi mahdollisuus kaikki ne seuraamuksineen tarkoittaa, että otetaan myös uusiutuvia energiamuotoja huomioon. Sillä on tietysti seurauksia verkostoille, varastoinnille, tehokkuudelle ja niin edelleen. Mutta samanaikaisesti pyytäisin, että tarkastelisimme oikeusperustaa. Lissabonin sopimus on vasta puolitoista vuotias. Te olitte enemmän osallisena sen syntymisessä. Siinä on Euroopan unionin laajat päätösvaltuudet, mitä energiakysymyksiin tulee. Mutta siinä on yksi laaja poikkeus, ja tämä tehtiin aivan tietoisesti. Nimittäin energiatekniikkaan liittyvät kysymykset, ne pysyvät jäsenvaltion tasolla. No, nyt voidaan keskustella siitä, oliko tämä päätös oikein, mutta kuitenkin siitä täytyy vetää tiettyjä johto päätöksiä. Ja nyt kun puhutaan energiatiekartasta, niin sen täytyy pohjautua Lissabonin sopimukseen. Minä uskon, että Euroopan tasolla olisi riittävästi tietoa, mitä energiasekoitukseen tulee, mutta energiatekniset kysymykset ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Tämä tietysti rajoittaa meitä. Sitten kun puhutaan 20 prosentista, mitä uusiutuviin energiamuotoihin tulee, niin tässä sitten tietysti sidotaan jäsenvaltioiden kädet. Ne voivat käsitellä vain 80 prosenttia ja totta kai myös raporttien myötä tarkastellaan tätä 20 prosentin osuutta. Niin no ehkä tässä ei puhutakaan 80, koska tämä 20 prosenttia ehkä tarkoittaakin vain 10 prosenttia uusiutuvia. Ja sitten kun puhutaan sähköstä, niin siinä tullaan käyttämään 35 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja, aurinkoenergia, tuulienergia, biomassat ja niin edelleen. Tässä siis tavoitteena 35 prosenttia ja 3-4 vuoden kuluttua uusiutuvilla energiamuodoilla ollaan ohitettu hiili ja ydinvoima. Tämä on kehitysprosessi johon täytyy kiinnittää huomiota. 35 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja yhdeksässä vuodessa. Ja energiatiekartan avulla emme tarkastele ainoastaan vuotta 2050, vaan myös vuotta 2025. Tähän täytyy investoida tekniikoihin, täytyy investoida verkostoihin ja varastointimahdollisuuksiin. Ja vuosi 2030 on vuosi, jossa voimme puhua 40 plus X prosentista, mutta tämä päätös on jäsenvaltioilla. Kun puhutaan yli 40 prosentista, niin silloin jäsenvaltioille jää 60 prosenttia tai vähemmän. Eli kun puhutaan vastuusta, niin tätä kautta sitten olemme jäsenvaltioita edelle, edellä sopismuutokset eivät ole realistisia, niin tämä tavoite 20 on sama kuin 35 ja myöhemmin 40, niin tämä tarkoittaa sitä, että vastuu siirtyy yhä enemmän Euroopan tasolle. Jos tarkastamme nyt näitä uusiutuvia energiamuotoja, niin totta kai täytyy tarkastella jäsenvaltiota. Minä kunnioitan suuresti suurta maata Puolaa. Tällä hetkellä 90 prosenttia sähköstä tulee hiilestä. 90 prosenttia. Mielestäni ei ole todennäköistä. Niin puhun nyt teille, hyvät Puolan edustajat. Uskotteko te, että teidän politiikkanne tulee muuttumaan niin, että hiilen osuus saadaan nollaan prosenttiin. Enpä usko. Ja Puolassa suunnitellaan tällä hetkellä myös uutta ydinvoimalaa. Eli puolalaiset kumppanit haluavat ydinvoiman avulla parantaa energiasekoitustaan. Tätä kautta he voivat vähentää riippuvuutta Venäjästä ja maakaasusta. Rouva Hams, tämä hallitus on valittu demokraattisesti, eikä saksalaisten tulisi ajatella, että he tietävät kaiken paremmin. Nein, lieber Herr Fraktionsvorsitzender, wir haben hier schon ein bisschen... Kyllä meillä saksalaisilla on hieman sellainen taipumus, että me haluamme määrätä Eurooppaa, mutta meidän täytyy kunnioittaa demokraattisia prosesseja Puolassa ja myös Ranskassa. Meidän täytyy hyväksyä se. Sitten seuraava kohta. Kommentti ilman mikrofonia. Minä puhun eurooppalaisena, joka tuntee kotimaansa Saksan ja joka kunnioittaa demokraattisia prosesseja Puolassa ja kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Jos puhutaan 90 prosentista hiiltä, niin silloin on aika vaikea päästä nolla prosenttiin. Ja siksi tarvitaan muita vaihtoehtoja. Jos te tunnette Puolan, Romanian, Espanjan, niin täytyyhän hiilelle antaa myös vaihtoehto, koska muuten ei oteta realiteetteja huomioon demokraattisesti valituissa parlamenteissa ja hallituksissa. Me toki pyrimme myös siihen, että CO2-päästöjä vähennettäisiin. Puhumme siitä, että vuoteen 20, 2025 mennessä voisimme huomattavasti vähentää CO2-päästöjä. Olkaa hyvä, älkääkä keskeyttäkö komission jäsentä. Kraftwerke. Mitä ydinvoimaloihin sitten tulee? Minä tiedän, että on maita, joilla on moratorio, mitä ydinvoimaloihin tulee, tai että niitä halutaan sulkea. Tai sitten suunniteltuja ydinvoimaloita ei avatakaan, mutta Suomessa esimerkiksi rakennetaan uusia ydinvoimaloita ja sitten on maita, joissa on ydinvoimaloita ja suunnitellaan edelleen uusia ja sitten on maita, joissa ei vielä ole ydinvoimaloita, mutta siellä halutaan rakentaa tulevaisuudessa ydinvoimaloita. Ja eroja on siis hyvin paljon erilaisia kulttuureja, mutta stressi testeillä täytyy olla korkeat standardit, turvallisuustarkastuksilla täytyy olla korkeat standardit, ne täytyy hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä, vaikkakin pieni yhteinen tekijä. Eli jos mais, tämä koskee sekä maita, joissa on ydinvoimaa ja maita, joissa ei ole ydinvoimaa. Sanottiin, että viranomaisten täytyisi olla riippumattomia. Meillä on eri alueilla valvontaa, mitä terveyteen tulee, liikenteeseen tulee, energiatalouteen, teollisuuteen ja myös muilla aloilla. Mielestäni julkinen valvonta on sellaista, johon tulisi luottaa. Ja jos te Hams väitätte, että näin ei ole ja väitätte, että kansallinen ydinvalvonta ei toimi, niin Kommentti mikrofonia. Niin, tämä on todellakin epäluottamuslause kollega, ne kohtaan. Hän on ollut seitsemän vuotta ympäristöministerinä ja oli vastuussa tästä riippumattomasta viranomaisesta. Minä periaatteessa luotan näihin viranomaisiin ja meidän tulee tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Meidän tulisi todellakin toimia avoimesti. Mielelläni otan parannusehdotuksia vastaan liittyen tähän ehdotukseen. Meidän täytyy siis saada aikaiseksi prosessi, jonka kaikki jäsenvaltiot tulevat hyväksymään ja jotta me saisimme aikaisin mahdollisimman hyvää valvontaa. Ensimmäistä kertaa hallitusten päämiehet ovat tehneet e- ehdotuksen tällaisesta stressitestistä. Meillä on yhtenäinen eurooppalainen toimintatapa, mitä turvallisuuteen ydinvoimaloissa tulee. Tämä on uudistus, tämä on kehitystä, jota parlamentissakin täytyisi tukea, eikä siihen täytyisi alusta lähtien nyt suhtautua näin kriittisesti. Sitten vielä viimeinen kohta. Tämä meidän ydinturvallisuusdirektiivi on siitä on päätetty vuonna 2009 heinäkuussa. Se on täytynyt saattaa kansalliseen lainsäädäntöön, mutta minulle se ei ole riittävä, koska siinä puhutaan ensinnäkin muodollisista säännöistä, siinä puhutaan vastuista, viranomaisista, mutta mielestäni siinä ei ole tarpeeksi sisältöä. Ja siksi turvallisuustarkastusten lisäksi haluaisin myös keskustella siitä, miten me voimme uudistaa tätä turvallisuusdirektiiviä ja miten me voimme lisätä siihen myös lisää sisältöä, mitä turvallisuuteen Euroopan tasolla tulee. Kiitos. Kiitos. Nyt hyvät kollegat, Sinistä korttia ei voi esittää, että neuvostolle tai komission jäsenelle esitettäisiin kysymyksiä. Vain jäsenten kesken niitä voidaan käyttää. Älkää heilutelko sinisiä kortteja siis kysymyksen esittämiseksi komission jäsenelle tai neuvostolle. Ei sitä voida sallia. Sitten Rova Jöri lopuksi. According to the rules. Työjärjestyksen mukaan. Rova Jöri. Kiitoksia paljon puhemies. Herra puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät edustajat. Tämä keskustelu on ollut todellakin hyödyllinen. Minä olen kiinnostun, kiinnostun, kuunnellut sitä hyvin kiinnostuneena ja Unkarin puheenjohtaja